Uh, Kiitoksia. Haluan vain kiittää että 71 julkilausuman allekirjoittivat aiheena rintasyöpä. Tehän tiedätte, että tämä on erittäin tärkeä kuolinsyö koko EU-ssa yli 35-59-vuotiaiden naisten kohdalla. Tietysti me haluamme, että jäsenvaltiot aloittavat tällaisia testa- kansallisia testauksia Muun muassa minä toivon, että tämän kirjallisen julkistuksen allekirjoitus on vielä uusi askel eteenpäin, jotta voidaan varmistaa, että EUn laajuista toimintaa harjoitetaan, jotta lopet- päästäisiin eroon näistä hirvittävistä seurauksista, kun rintasyövän joku saa. Kiitoksia paljon kollegalle ja kaikille teille niistä, jotka allekirjoititte tämän päätöslauselman täysistunnossa 17. joulukuuta 2009 parlamentti lähetti oikeusasioiden valiokunnan asian, jossa Marek Hendrik Mikalskin immuniteettia pyydettiin poistettavaksi Puolan viranomaisten toimesta.